mutta nyt pitäisi todellakin olla vahvoja, että saadaan lopultakin hyvä sopimus Venäjän kanssa. Kiitoksia panoksista ja keskustelusta. Kiitokset Hannes ja kiitos tästä mainiosta työstä ja esittelystä. Päätämme näin tämän asian käsittelyn. Asiasta äänestetään huomenna puolilta päivin. Seuraava esityslistan kohta on komission varapuheenjohtajan ja ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma Egyptin tilanteesta. Minulle on kerrottu, että tässä tapauksessa Kosaku Markulis ähm, käyttää puheenvuoron Kyproksen ulkoministeri ja hänet toivotamme tervetulleeksi tähän keskusteluun. Olkaa hyvä, ministeri. Te voitte nyt esitellä julkilausuman. Thank you, Mr. President. Honorable member. Kiitos herra puhemies, kunnianarvoisat jäsenet. Me kaikki huolella seuraamme poliittisia poliittista tilannetta Egyptissä. Viime viikoilla oli väkivaltaisia mielenosoituksia, jotka johtivat useampaan kuolemantapaukseen ja moniin satoihin loukkaantumisiin tilanne Morsin tukijoiden ja pääoppositiopuolueen kansallisen pelastusrintaman välillä on jumissa. On vaadittu lisämielenosoituksia molemmilta tahoilta. Excuse me. Pyydän anteeksi. Kysymys, joka pyörii kaikkien mielissä, liittyy siihen, mitä Egyptin demokraattiselle siirtymälle tapahtuu. Maanantaina me keskustelimme tästä ulkoministerineuvoston kokouksessa ja ministerit ovat samaa mieltä siitä, että meidän täytyy saada jännitykseen liennytystä ja meidän täytyy saada kaikki mukaan ottava dialogi, jotta löydetään ratkaisu, joka perustuu konsensukseen ja yhteiseen omistajuuteen ilmiselvästikin Egypti tarvitsee vahvan perustuslain, joka edustaa kaikkia egyptiläisiä. Kunnianarvoiset jäsenet, haluaisin ensin toistaa tietyt tapahtumat, jotka ovat johtaneet tähän hyvin syvästi jakavaan poliittiseen kriisiin. 22. marraskuuta presidentti Morsi julkisti perustuslaillisen julkilausuman, jossa hän muun muassa asetti presidentin aseman eh, oikeudellisen eh, valvonnan ulkopuolelle 30. marraskuuta. Eh, perustuslakikomitea hyväksyi perustuslakiluonnoksen ja se esiteltiin presidentille. Kansanäänestystä perustuslaista vaadittiin 15. joulukuuta. Tästä seurasi molempien osapuolten järjestämiä mielenosoituksia. Ne olivat alun perin rauhanomaisia, mutta valitettavasti viime viikolla ne muuttuivat väkivaltaisiksi. Viime torstaina presidentti Morsi puhui kansakunnalle, vaati neuvotteluja, keskusteluja, mutta ei kuitenkaan ollut valmis perääntymään äh, perustuslaillisesta julkilausumasta ja piti kiinni myöskin kansanäänestykselle asetetusta päivämäärästä. Kansallinen pelastusrintama, siis pääoppositiopuolue, joka koostuu liberaalisista poliittisista ja maallistuneista puolueista mukaan lukien eh, entiset eh, presidenttiehdokkaat Amr Musa ja Mohamed El Baradei eh, he kieltäytyivät ottamasta osaa neuvotteluihin, koska mitään heidän vaatimuksistaan ei otettu huomioon. Toisin sanoen perustuslaillisesta julkilausumasta luopuminen, kansanäänestyksen perustaminen ja uuden perustuslakikomitean perustaminen. Lauantaina ja sen jälkeen kun 60 poliittista henkilöä kävivät äh, neuvotteluja lukuun ottamatta kansallista pelustusrintamaa, presidentti Mursi äh, kumosi perustuslaillisen julkilausuman, mutta sen jälkeen julkisti uuden ja piti kiinni kansanäänestyksen päivämäärästä. Ja tälläkin hetkellä mielenosoituksia on vaadittu sekä Morsin tukijoiden että opposition taholta. Mutta tilanne on kuitenkin kaduilla tällä hetkellä rauhallisempi. Kansallinen pelastusrintama on tänään ilmoittanut, että se tulee osallistumaan perustuslaki kansanäänestykseen ja tulee kampanjoimaan ei äänten puolesta. Tämä antaa uutta legitiimiyttä tälle äänestykselle taloudellisella rintamalla Egypti on päättänyt jäädyttää IMF-lainan kuukaudeksi. Tämä ei ole lopullinen päätös ja meidän täytyy tarkastella, miten tämä tilanne kehittyy. Kunnianarvoisat jäsenet, koko ajan korkea edustaja varapuheenjohtaja Ashton, kuten myöskin EUn erityisedustaja Bernardino Leon ja EUn edustusto Kairossa ovat olleet jatkuvasti yhteydessä pääpoliittisiin puolueisiin mukaan lukien ulkoministeri Amr, on välitetty viesti siitä, että jännitteitä täytyy liennyttää ja täytyy saada sovintoliikkeitä aikaiseksi. Tätä on pidetty pidetty parhaimpana tapana toimia, kun otetaan huomioon suhteiden polarisointi ja äh, myöskin ne ristiriidat puolueiden välillä ja se, kuinka herkkiä molemmat osapuolet ovat ulkopuolisten mukaan tulolle. Ja kuten ehkä tiedätte, viime keskiviikkona korkea edustaja Ashton julkisessa julkilausumassa painotti sitä, kuinka tärkeää on, että Egypti jatkaa demokraattista siirtymää ja vaati mukaanottavaa dialogia. Jos nyt palataan tähän alkuperäiseen kysymykseen Egyptin demokraattisesta siirtymästä. Demokratian rakentaminen ei ole mikään pikatoiminto. Monet teistä ovat todistaneet hiljattain näitä prosesseja omissa maissanne. Te tiedätte, että syvän kestävän demokratian rakentaminen on pitkä prosessi, johon vaaditaan kovaa työtä, sitoumusta, kestokykyä, mutta myöskin kärsivällisyyttä sekä sisäpolitiikassa että kansainvälisesti. Joskus toimet ovat sellaisia, että jälkikäteen tarkasteltuna ne, niitä ei pidetä kovinkaan hyvinä. Ja kuten kollega ulkoministerikokouksessa maanantaina sanoi, siirtymä on aina ollut sotkuista ja siihen liittyy jakavia päätöksiä aina silloin tällöin, mutta on kuitenkin tärkeää ottaa huomioon oppositionkin vaatimukset. Minun mielestäni tämä lausunto summaa hyvin Egyptin tilanteen ja nyt Egyptin johdon yhteistyössä opposition kanssa on todellisella tavalla sitouduttava mukaanottavaan dialogiin, jotta löydetään konsensukseen perustuva ratkaisu, jossa on yhteisomistajuutta. Ja täytyy myöskin saada palautettua luottamus mitä tulee Egyptin sitoutumiseen tähän demokraattiseen siirtymään. Ja jälleen kerran toistaisin, että on äärimmäisen tärkeää, että Egypti saa sellaisen perustuslain, joka edustaa kaikkia egyptiläisiä ja varmistaa ihmisoikeudet kaikille riippumatta uskonnosta, sukupuolesta tai muusta tekijästä. Ihmiset menettivät henkiään Tahririn aukiolla ja muualla kun he legitiimisellä tavalla vaativat poliittisia ja sosiotaloudellisia oikeuksia. Meidän ei tule koskaan unohtaa tätä. Kunnianarvoisat jäsenet, Egypti on tällä hetkellä hyvin herkässä tilanteessa, mutta egyptiläisten on löydettävä ratkaisu itse. Egypti kuuluu egyptiläisille ja meidän ei tule, emmekä me voi pakottaa ratkaisua. Se mitä voimme tehdä on, että osoitamme Euroopan unionin tukevan Egyptiä demokraattisessa siirtymässä ja vaadimme jatkossakin mukaanottavaa dialogia ja ratkaisua, joka perustuu konsensukseen. Ja on itsestään selvääkin, että meidän täytyy tuomita kaikenlainen väkivalta. Euroopan unionin täytyy myöskin hyvin selkeästi ja vakaasti välittää meidän odotuksemme tämän demokraattisen siirtymän suhteen meidän täytyy muistuttaa mieliimme menestyksekäs EU-Egypti Task Force-työryhmän kokous 13.14. marraskuuta ja osa teistä aktiivisesti osallistuikin siihen. Ja tällä saatiin uutta, ähm, uutta voimaa EUn Egyptin välisille suhteille, jotka perustuvat sosiaaliseen oikeuteen, sosiaalitaloudelliseen kehitykseen, oikeusvaltioon ihmisoikeuksiin ja hyvään hallintoon. Kiitos herra puhemies. Kiitokset ministerille ja nyt puolueiden edustajat ja ensiksi kansanpuolueen nimissä Christian Preda, kaksi ja puoli minuuttia, olkaa hyvä. Kiitokset puhemies, Hyvä ministeri, hyvä komission jäsen, haluaisin ensiksi osoittaa iloni tästä keskustelusta Egyptistä tänään me kaikki olemme saaneet havaita, että Egyptin vallankumous on vaarassa. Tila, tilanne muuttuu nopeasti, mutta ei siihen suuntaan kuin olisimme toivoneet, eli todellisen demokratian perustamiseen, oikeusvaltioperiaatteiden noudattamiseen ja perus- ja kansalaisoikeuksien noudattamiseen. Valitettavasti joka päivä luomme uutisia siitä, miten ollaan etääntymässä näistä tavoitteista ja tuo Egyptin armeijan toiminta tämän perustuslain hyväksymiseen yhteydessä ja oikeus pidättää kansalaisia on oikein ikävä uutinen. Mursin muutokset ovat ikäviä. Tässä on kaksi viikkoa oppositio osoittanut mieltään Mursia vastaan ja tässä on ollut mukana myös muslimiveljeskunta. Vaikuttaa siltä, että Egyptin yhteiskunta ei koskaan ole ollut yhtä hajanainen kuin nyt. Ja tämä ei ole pelkästään mursin aiheuttama, vaan syvällinen ongelma uskonnollisella ja julkisella tasolla ja julkisen elämän tasolla. Tätä ei voi unohtaa. Ei sitä voi yhtäkkiä vain ympätä perustuslakiin, kun yhteiskunta joutuu kärsimään väkivallasta. Jos perustuslaki Lakia ei, lakia ei saada laatimaan kaikkia osapuolia eikä myöskään tarjot, se pohjaudu riittävään analyysiin ja arviointiin eikä siinä ta- tarjota perusoikeuksien noudattamista, sitten se ei palvele ketään. Tässä ei nyt saada ajautua taas uuteen autoritaariseen hallintoon. Meidän täytyy vaatia mm, yhteistä vuoropuhelua Egyptin kanssa. Nyt tässä vain muutamien viimeisten tuntien aikana on herä, vahvistunut käsitys täysin päinvastaisesta. Ar- Egyptin armeija to toimii liian vahvasti, kansanäänestystä on siirretty ja mm, vaikka tätä perustuslakikansanäänestystä on vaadittu. Tästä on kaikenlaista hämmentävää tietoa olessa. Ei tiedetä, pidetäänkö kansanäänestys 15. joulukuuta vai 15. joulukuuta ja 22. päivä joulukuuta vai kos- järjestetäänkö sitä koskaan. Tämä, tämä konflikti on jo alkanut ja milloin sitten ulkomailla asuvat egyptiläiset äänestävät? Tämä vaikuttaa suoranaiselta komedialta pikemminkin kuin kansanvaltaiselta hallitusjärjestelmältä. Meidän täytyy muistaa, ettei jonkun valtion perustuslakia yhtäkkiä tuollaisissa kummallisissa olosuhteissa voida ryhtyä hyväksymään. Kiitoksia. Kiitokset. Nyt puolitoista minuuttia. Panseri, olkaa hyvä Demarien nimissä. La fase politica attuale che sta interessando Kiitos puhemies. Nykyinen poliittinen vaihe Egyptissä on sellainen, jota täytyy koko ajan seurata, mitä seuraavien päivien aikana tapahtuu. Meidän täytyy mielestäni ilmaista arviomme ja meidän täytyy myös saada aikaan suuntaviivoja sen lisäksi, että tarkastelemme, mitä milloinkin tapahtuu. Egypti on tietysti tärkeä koko alueen vakaudelle – ja se on myös tärkeää, kun ajatellaan, että täytyy saada aikaan Israelin ja Palestinan välillä liennytystä. Seuraavat askeleet ovatkin tärkeitä. Mutta demokratian osalta on ollut ongelmia siinä, mitä presidentti on tehnyt ja mitä on toimintaa estetty. Täytyy olla hyvin selkeäsanaisia, koska voidaan kuvitella, että demokraattinen transitio Egyptissä voi, tai vaikka kuvitella, että se voisi tapahtua näin. Eikä voi olla sellaista enemmistölogiikkaa, että ne, jotka vaalit voittavat, että heillä olisi absoluuttinen valta päättää. Tämä on demokraattisen prosessin ja perustuslaillisten sääntöjen vastaista. Meidän täytyykin sanoa, että perustuslakitekstissä on suuria puutteita. Se on kovin konservatiivinen, se ei edusta koko Egyptin yhteiskuntaa. Täytyy tehdä työtä, jotta saadaan aikaan muutoksia ja voidaan varmistaa, että transitiovaihe hoidetaan paremmin niin, että äh, armeijan rooli pienenee. Egypti ei voi liikkua taaksepäin. Sen vuoksi on tärkeää, että kansainvälinen yhteisö ja EU ovat tärkeämmässä asemassa, koska maailman ja Egyptin intressi on se, että Egypti jatkaa tietäen kohti demokratiaa. Kiitoksia Antonio. Sitten Saake, kaksi minuuttia liberaalien nimissä. Olkaa hyvä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 This is another urgent appeal. Kiitos puhemies. Nyt taas Ashtonilta vaaditaan johtajuutta. Viime, vuoden, alus, viime vuoden alussa tähän sitouduttiin, kun kansat Lähi-idässä ja Välimeren eteläpuolella vaativat vapautta vuosikymmenten diktatuurin jälkeen. Ja myös epävarmassa tulevaisuudessa unioni tarvitsee kumppanuutta, joka pohjautuu selkeisiin arvoihin näiden valtioiden kanssa. Me toivoimme demokraattista järjestelmää ja taloudellista järjestelmää. Tähän päästiin liikkeelle, mutta se on nyt jäänyt täysin syrjään. Mursi haluaa valtaa enemmän itselleen kuin Mubarakilla koskaan olikaan ja hän on ja meidän, meidän investointimme ja taloudellinen elvytysapumme on ajautunut hankaluuksiin Egyptissä ja se vaatii selkeää kriisinhallintaa. Egyptiläiset eivät ansaitse tällaista johtajuutta. heillä ei ole kokemusta vallasta, mutta he tarvitsevat valtaa ja, ja tällainen väkivalta kaduilla ei ole kestävää. Egypti tarvitsee oikeusvaltiota ja mitä me voimme vastata nyt tähän. On kulunut useita viikkoja ennen kuin lausuntoja saatiin aikaan marraskuuta marraskuun lopulla oli se, että Mubarakin aikana jäädytetyt varat pidettäisiin jäädytettyinä. Tämä on väärä viesti. Kumppanuus Uuden Egyptin kanssa on meidän kannatamme oikein tärkeää, kun meidän naapurustossamme tämä, tässä meidän täytyy vahvasti vaatia kaikkien egyptiläisten yleisluontoisia oikeuksia. Eurooppa ei ole riittävän vahva me olemme nyt luopuneet omista lupauksistamme ja kansanäänestyksestä ja kaikesta kehityksestä, mitä Egyptissä tapahtuu. Meidän täytyy toimia paljon varovaisemmin ja miettiä tarkkoja ehtoja. Kiitokset Shakelle ja sitten vihreiden puolesta puolitoista minuuttia Judith Sargentini. Kiitos puhemies. Mitä voidaan tehdä, jos ystävä tekee asioita, joita ei ymmärrä? Mitä voi tehdä, jos maa yrittää demokratiaksi, mutta on niin polarisoitunut, että kompromissiin pääsy on melkeinpä mahdotonta? Task Force-työryhmän mukana olin minäkin Egyptissä ja olen huomannut näissä EU-ssa käydyistä keskusteluista, että kompromissin löytäminen, milloin perääntyä, milloin mennä eteenpäin, tällaista tahtotilaa ei ole olemassa. Se ei kuulu kulttuuriin ja poliittisiin käytäntöihin. Me puhumme maasta, joka on, on nyt ajautunut raiteiltaan ja olen äärimmäisen huolestunut, kun seuraan sitä tapaa, jolla presidentti Mursi toimii. Ja kun ystävä toimii oudolla tavalla, niin ystävälle täytyy kertoa totuus presidentti Mursi yrittää saada perustuslain läpi kolmessa viikossa. Se ei ole kovinkaan realistista, mutta ystävyydestä ei voi luopua tällä perusteella. Megafonidiplomatia ei tule auttamaan Euroopan unionia varmistamaan oikeusvaltion kunnioittamista Egyptissä. Eli minun kysymykseni Ashtonille ja Fyylelle on tai pyyntöni heille on se, että asettakaa ehtoja avulle, mutta älkää unohtako sitä, että demokratia ei tapahdu yhdessä yössä. Kiitokset Juudit ja seuraavaksi ECRn nimissä eh, Tannok minuutti herra puhemies. Kuten kaikki poliittisen historian opiskelijat tietävät, että vallankumouksessa on kysymys siirtymästä. Egyptiä ei voi, siltä ei voida odottaa sitä, että se yhdessä yössä saa toimielimet voimaan, mutta tietyt presidentti Mursin toiminnat on tuomittava tässä olisi ollut, olisi ollut hyvä toimia laajemmalta pohjalta. Me, näillä toimilla on etäännytetty suuri osa kansasta. Presidentti on asettanut itsensä oikeuslaitoksen ulkopuolelle ja tämä asettaa vaaranalaiseksi saavutetut vapaudet ja näyttäisi siltä, että osittain äh, asetuksia on kumottu. Mutta kuitenkin meillä on syytä myöskin optimismiin, koska tänään kuulimme, että oppositio ehkä osallistuu kansanäänestykseen sen sijaan, että se boikotoisi sitä ja ECR on äh, laajalti otettuna äh, samaa mieltä Rova Ashtonin toimista. Ja lopuksi ryhmänä me painotamme sitä, että meidän täytyy koptikristittyjen uskonnollisia oikeuksia kunnioittaa. Heitä on uhkailtu muslimiveljeskunnan taholta, koska sarja on ainoa oikeusperusta tässä ehdotetussa perustuslaissa. Kiitokset ja myös minuutti Bastian Belderille. Kiitos puhemies. Kun minulla oli keskusteluja kristillisen vähemmistön kanssa viime viikolla ja Tällä viikolla Egyptistä niin tuli selvästi esille, että he kovasti vastustavat uutta perustuslakiluonnosta ja onneksi he eivät ole siinä yksin. Jos lukee tarkkaan tekstiehdotusta, niin siinä käy hyvin selville, että miksi kristityt Egyptissä ovat tiukasti tätä tekstiä vastaan, joka siis tulee muslimiveljeskunnalta. Ihan vain esimerkkinä 219 artikla. Siinä puhutaan siitä, että sharia-lain soveltaminen olisi mahdollista artiklassa 4. Sitten eh, tällaista pappien neuvostosta tulisi ainoa kompetentti viranomainen tulkitsemaan lakeja ja tarkistamaan, että ovatko ne sopusoinnussa perustuslain ja sarjan kanssa. Tämän tarkoituksena on antaa ratkaisevaa vaikutusta islamipapistolle, islamilaiselle papistolle verrattuna eh, lainsäädäntö- ja valtaan. Mitkä ovat sitten johtopäätökset, jotka neuvoston komissio pitäisi tehdä? Presidentti Mursiko tämä on tällaisen perustuslakitekstin laatinut, tai sitten ehkä mieluummin muslimiväliskunnan johtaja. Kiitokset ja seuraavaksi Marisa Matias. Kiitän puhemies muslimipeliskunta ja Morsi ovat arabikevään jälkeen tähdänneet demokraattiseen kehitykseen, mutta nyt tämä armeijan työ ei näytä ollenkaan oikealta, koska armeijan valta on vain lisätty, vaikka sen pitäisi vähen, vähetä. Muslimiveljeskunta ja muu oppositio ovat vastustaneet tätä. Meistä minusta vaikuttaa siltä, että nyt ollaan luomassa sotilaallisesti tuettua hallitusta, koska mielenosoituksia väkivaltaisesti keskeytetään oppositiota ei ole juurikaan kuunneltu ja tämä Egyptin presidentti on suorastaan vaarallinen. Ongelma on se, että halutaan nopeasti vain parissa kymmenessä päivässä kyhään, kokoon kyhätty perustuslaki saada äkkiseltään hyväksyttyä Mursin ääne, valitseminen tälle, tälle paikalle oli myös hivenen hämärän peitossa tarvittaisiin paljon enemmän osallistujia tähän perustuslakikomiteaan. Muuten ei ole perusteltua sellaista laatia. Egypti ajautuu keväästä suoraan talveen, ellei me saa tilannetta muuttumaan. Kiitokset Matias ja nyt herra Mölzer minuutti sitoutumattomien puolesta. Kiitos puhemies. Se, että presidentti Mursi lähti tuomarin asemaan ja haluaa tämän perustuslain läpi millä hinnalla tahansa, niin sitä voidaan pitää ensimmäisenä askeleena islamilaiseen diktatuuriin. Vallankumous on ainakin siinä mielessä epäonnistunut, että nyt viime vuosina jos ajatellaan uskonnon roolia ja uudelleenjärjestelyä, niin ei ole yksimielisyyttä siitä. Eli tässä ollaan yhteiskunnassa, joka on oikeudellisessa kaauksessa ja taloudellisessa alamäessä, ja siellä on suuret jakolinjat. On selkeää myös, että voima, valtuuksien jako vallanjakoppien mukaisesti ei ole onnistunut. Ja myöskin työttömyyttä torjutaan liian vähän. Jotta voidaan nyt kansalaissota välttää, niin ei pitäisi niputtaa yhteen näitä mielenosoittajia saman, samojen nimikkeiden alle, vaan täytyisi nyt sitten EU-tuki suunnata siihen, että koptikristittyjen ihmisoikeudet taataan. Kiitokset Mölzer. Ja sitten tämä päättyy puolueiden puolesta puhuminen ja nyt menettelyyn ja nyt sitten yksittäiset puheenvuorot ensiksi. Maria Gabriel, olkaapa hyvä. Kollega. Kiitos herra puhemies, hyvät kollegat. Me voimme sanoa, että unionin täytyy pysyä aktiivisena ja, ja jatkaa entistäkin rohkeammin puolustaa arvojamme ja kantojamme. Eli me tarvitsemme valppautta ja dialogia ja tänä päivänä on tärkeää välittää viestejä ensinnäkin viesti Egyptin hallitukselle. Yli vuosi sitten hallitus lähti demokratian tielle, uudet vaalit, toimielinten perustaminen, mutta olette oikealla tiellä. Eli hallituksen ei tulisi sortua autoritäärisiin reaktioihin, koska kansalaisia ei voi jättää huomiota. Kansainväliset ja alueelliset kumppanit, meidän täytyy jatkossakin auttaa Egyptiä, meidän täytyy jatkaa poliittista vuoropuhelua. Me emme halua tuomita Egyptiä, vaan me haluamme auttaa sitä kunnioittamaan oikeusvaltioperiaatetta ja ihmisoikeuksia ja demokratiaa meidän velvollisuutemme on tukea kansalaisten aloitteita ja kansalaiset, jotka ovat osoittaneet tahtonsa elää demokratiassa ja vetoaisinkin kaikkiin kansallisiin toimijoihin sen suhteen, että ne suostuisivat rakentavaan vuoropuheluun, jotta saataisiin oikeusvaltioperiaate kunnioitetuksi tässä täytyy myöskin ottaa mukaan naiset neuvotteluprosessiin ja myöskin korkeisiin asemiin. Vielä yksi tärkeä asia, nuoria ei tule unohtaa, koska heistä löytyy dynamiikkaa ja aloitevoimaa. Ja jos nuorten kehitykseen investoidaan, se on hyvä sijoitus. Euroopan unioni on pääasiallinen kauppakumppani ja myöskin suurin avunantaja Egyptille. Ja tänä päivänä meiltä pyydetään ensisijaista johtoroolia. Ensimmäinen ähm, Task Force-työryhmän kokous pidettiin 14. marraskuuta ja se on konkreettinen osoitus vahvistetusta yhteistyöstä ja se on keino, yhteinen keino. Voitko minua nyt vielä kuunnella? Äh, tässä on nimittäin ongelma, koska te puhutte niin nopeasti, tulkit eivät äh, pysty seuraamaan. Voisitko vähän hitaammin puhua? Pyydän anteeksi tulkeilta ja kiitän heitä, eli jatkan tässä tapauksessa siis Task Force-työryhmä Euroopan unionin ja Egyptin välillä. Sen ensimmäinen kokous pidettiin Kairossa neljätoista marraskuuta Se on konkreettinen osoitus vahvistetusta yhteistyöstä ja se on myöskin ainutlaatuinen keino taata yhteinen päämäärä, joka on rauhan, vakauden ja kukoistuksen edistäminen ja myöskin ihmisoikeuksien ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen. Task Force-työryhmä työryhmän täytyy varmistaa se, että kaikki demokraattiset voimat otetaan mukaan, mukaan lukien ne kumppanit, jotka voivat auttaa Egyptin ja Euroopan unionin prioriteettien eteenpäin viemisessä. Ja meidän täytyy saada ankkuroitua demokratia ja samaan aikaan meidän ei tule unohtaa sitä, että taloudesta pitää pitää huolta, täytyy luoda työpaikkoja, täytyy saada kaikkia hyödyttäviä investointeja aikaan. Toisin sanoen vahvistettu kumppanuutemme Egyptin kanssa kanssa voi vastata näihin haasteisiin. Se voi auttaa kansalaisia, mutta kuten jo sanoin, tähän tarvitaan sitä, että ihmisoikeuksien kunnioittaminen, dialogi ovat tässä Egyptin siirtymäprosessissa olennaisella sijalla. Kiitos. Kiitokset Maria ja seuraavaksi Ana Gomes puolitoista minuuttia. Kiitokset. Niin Egyptin demokratiakehitys on suuressa vaarassa, koska Mursi haluaa käyttää diktatuuria ja armeijaa. Puolustusvoimat käyttävät aivan vääriä keinoja tässä on tehty virhe, nimittäin kriisistä ulospääsyssä täytyisi kuunnella kansalaisia ja erityisesti niitä, jotka Tahririn aukiolla mieltään osoittavat perustuslakihanketta vastaan. Tuo perustuslaki ei takaa ta, ihmisoikeuksia eikä perusoikeuksia, joita kuitenkin suurin osa kansalaisista nimenomaan kovasti kaipaa. Ja tässä myös syrjitään uskonnollisia yhteisöjä ja niin pois poispäin. Tämä koko prosessi on nyt kyseenalainen. Se ei millään tavalla osoita Mursin legitiimisyyttä. Meidän täytyy valvoa sitä, ettei Egypti enää mene autoritaariseen hallintoon ja uskonnolliseen syrjimiseen ja täysin hämäräperäiseen pimeään politiikkaan. Meidän täytyy vaatia järjestyksen säilyttämistä ja siviilien suojelua tuossa val- jäsenvaltiossa. Tiedämme, että tällaiset siirtymäajat demokratiassa toki vievät paljon aikaa. Me toivomme, että rauhan kautta saamme turvallisen ja vakaan Egyptin. Egyptin johtajien täytyy vastata vapauden ja vapauslupauksiin, koska kansalaiset todellakin sitä vaativat. Euroopan unionin täytyy tukea niitä, jotka puoltavat demokratiaa ja sanoa Mursille ja sen, hänen liittolaisilleen puhua vahvoin sanoin ihmisoikeuksista. Kiitoksia. No, sinäkin puhuit kyllä hyvin, hyvin nopeasti. Kukaan ei juurikaan pysynyt sinun perässäsi. Toivon, että tässä nyt vähän hitaammin puhuisitte. Me kaikki tietysti tiedämme, miten voidaan parhaiten viestiä. Täällä meillä on ammattitaitoisia ihmisiä ympärillämme auttamassa meitä, mutta se, mitä kahdessa minuutissa yritätte sanoa, oikeastaan tarvitsisi neljä minuuttia sanota, sanota, sanotuksi, tullakseen sanotuksi järkevästi. No niin, ja seuraavaksi De Sarnez, kaksi, kaksi ja puoli minuuttia. Kiitos. Herra puhemies, me kaikki voimme todeta, että Egyptin tapahtumat ovat huolestuttavia. Taloudellinen tilanne on katastrofaalinen, siellä on poliittinen, perustuslaillinen, demokraattinen kriisi. Ja minun mielestäni meidän kysymyksemme ovat legitiimejä. Meillä on oikeus asettaa, esittää kysymyksiä tästä perustuslakitekstistä. Minulla on sellainen olo, että että tässä jätetään ovi auki kaikenlaisille väärinkäytöksille ja tulkinnoille, mitä tulee naisten ja miesten väliseen tasa-arvoon, vähemmistöjen oikeuksien puolustamiseen, kansalaisvapauksiin. Ja tämä herättää kysymyksiä. Herää kysymyksiä ilmapiiristä. Siellä on väkivallan ilmapiiri. Siellä on hyvin syvät jakolinjat anti-islamistien, pro-islamistien välillä. Tämä ei ole kansanäänestykselle otollinen ilmapiiri. Egyptiläisillä ei ole mitään tietoa tästä äänestyksestä, kuten Salet meille vahvisti puhelimessa. Ja 90 prosenttia tuomareista on kieltäytynyt valvomasta kansanäänestystä. Eli kyllä, kysymyksiä voi esittää ja minun mielestäni presidentti Mursin tulisi rauhoittaa tilanne, käynnistää vuoropuhelu, sovinnon etsintä ja ottaa huomioon opposition legitiimit vaatimukset ja antaa jonkinlainen ele, esimerkiksi lykätä kansanäänestystä, koska mitään ei saada pakolla aikaiseksi eikä demokratiaa voida pakottaa. Ja kuten ministerikin totesi, Euroopan unioni ei voi pakottaa mitään. Ei todellakaan voi, mutta Euroopan unioni voi puhua ja puhua kovalla äänellä. Kiitokset eh, Desarnez ja sitten Provera, olkaapa hyvä. Kiitos eh, puhemies muslimiveljeskunnan ajatukset ovat selvät, Mursin ajatukset ovat selvät. Tämä perustuslaki laki perustuisi sharia-lakiin ja presidentti on itse asettanut itsensä oikeudellisen arvioinnin ulkopuolelle ja hän on ilmoittanut myös e, suhdetteestaan Israeliin ja myös halunnut tuomita lännen toiminnan monissa kysymyksissä arabikevättä tuettiin Euroopassa, mutta nyt ollaan ajautumassa hyvin kauas noista tavoitteista. Naiset ja nuoret joutuvat kärsimään sharia-laista. Islamistit haluaisivat kuitenkin tuon lain valtaan eh, tuohon maahan. Meidän tukipolitiikkamme eh, tässä eh, demokratiaan siirtymisessä näyttää nyt vähän ristiriitaiselta äh, Fyyleltä. Erityisesti kysyisinkin sitä, miten tähän demokratian äh, reitille uudelleen voitaisiin päästä. Kiitokset ja sitten Vigenin puolitoista minuuttia. Hyvät kollegat, kun seuraan tiedotusvälineiden raportointia, niin on deja vu tunne, että presidentti väärinkäyttää valtaansa, ihmiset ovat Tahirin aukiolla, sotilasvoimat takaisin kadulla, eli historian ympyrä sulkeutui vähemmässä kuin kahdessa vuodessa. Mubarakin henki on edelleen paikalla. Mutta me olemme kaikki varmaan oppineet läksymme, ja jos näin on, niin EUn täytyy toimia nopeasti päättäväisesti ja läheisessä yhteistyössä Yhdysvaltain kanssa. Marraskuun puolivälissä, kun oli menestyksekäs EU-Egyptistä Task Force. Näytimme esimerkkiä siitä, mitkä suhteemme ovat, jos demokratia kunnioitetaan, poliittiset muutokset jatkuvat. Nyt täytyy näyttää esimerkki, että mikä vastauksemme on, jos demokratia on uhan alla ja jos ihmisten oikeuksia loukataan. Nyt demokratialle myötämieliset voimat tarvitsevat asianmukaista tukea taistelulleen. Tämä on tärkeä hetki, jolloin uskottavuuttamme jälleen testataan. Sen vuoksi en täysin ymmärrä sitä, että ulkoasioiden neuvosto siteeraan arvioi äskeisiä kehityskulkuja Egyptissä ilman mitään järkeviä lausuntoja tai päätelmiä. Vaaditaan vuoropuhelua ja vastu- vastuullisuutta, mutta tässä voidaan joutua vaaralliselle antidemokraattiselle polulle tulee mahdollisesti hämäräperäinen epäilyttävä perustuslaki, mikä on sen merkitys tulevaisuudelle. Arvioiko neuvosto vain sitä vai pystyykö se ottamaan kantaa? Tiedän oikein hyvin, että demokratia ei voida rakentaa yhdessä yössä, mutta en nyt aio teeskennellä olevani sokea, kun näen kehityskulkuja päinvastaiseen suuntaan. Kiitokset Vigenin ja Zobro. Minuutti. Puhemies Egyptin tapahtumien kehityskulku näyttää siltä, että Ashtonin politiikka näyttää olevan nyt umpikujassa. Valitettavasti se, mihin jotkut viittasivat, että islamilaisilta piireiltä tulee yhä suurempi uhka ja se on yhä suuremmassa osassa demokratiakehityksessä tänä vuonna Egyptissä, niin se näyttää vahvistuvan tämä synkkä skenaario. Siitä voidaan seurata melkein joka päivä ja presidentti Mursin toiminta oppositiota kohtaan, niin se muistuttaa sitä, mitä Mubarak teki aiempi diktaattori. Tämä Astonin ja EUn kritiikitön tuki tälle politiikalle ja näille voimille, jotka valtaan tulivat Egyptissä, niin valitettavasti näyttää siltä, että sillä on hyvin negatiivisia vaikutuksia. Tässä tilanteessa tarvitaan edelleen muutoksia, tarvitaan edelleen radikaalia, selkeää kantaa EUlta näitä huolestuttavia signaaleja kohtaan, joita tulee joka päivä Egyptistä. Siellä ei ole varsin pelkästään demokratia, siellä ovat perusoikeudet vaarassa ja niitä täytyy puolustaa. Kiitos. Gracias, kollega. Kiitokset ja seuraavaksi myös minuutti Boris Zala. Kollegovia, Egypt on stále v revolučnom procese. Ústava nie je nikdy... Kiitos hyvät kollegat, vallankumous ei Egyptissä ole vielä ohitse. Perustuslaki on perintöjen, uskomusten ja arvojen taistelu, eikä voida verrata tämän päivän Egyptiä vuoden 1989 Eurooppaan. Itä-Euroopan maat olivat palaamassa demokratian perinteisiin, mutta Egypti vasta etsii sitä. Egyptin perustuslaki ei ensivaiheessaan tule koskaan olemaan oikeusvaltioperiaatteen esikuva jos Egypti olisi salliva valtio, niin se olisi jo alku, hyvä pohja, jolle demokratia ja oikeusvaltioperiaatetta voitaisiin rakentaa. Egypti tulee onnistumaan paremmin kuin Eurooppa. Euroopalla tähän meni 200 vuotta ja EU voi auttaa. Kiitokset. Tähän päätämme varsinaisen puhujaluettelon ja nyt siirrymme menettelyyn ilman puhujaluetteloa. No, kovin moni ei ole pyytänyt puheenvuoroa. Ensiksi puheenvuoro Elena Baseskulle. Sinulla on minuutin, minuutti aikaa ja sitten keskeytän. Kiitos puhemies. Ähm, vaalien jälkeen Egyptissä uskoin, että tilanne vakautu, vakautuisi Egyptissä, mutta valitettavasti viimeisten kahden viikon aikana tilanne on huonontunut huomattavasti. Morsin päätös on asettanut demokraattisen kehityksen täysin suureen vaaraan. Arabi kevään aikaiset tapahtumat ovat jääneet syrjään ja nyt tuo autoritäärinen hallitus näyttää näyttää tulevan muut vaihdetuksi toisella autoritaarisella hallituksella. Tätä ei voi hyväksyä. Presidentin täytyy luopua vaatimuksistaan ja Egyptin kansalaisten luopua väkivaltaisista toimistaan. Olisi kuultava kansalaisten mielipide 15. joulukuuta kansanäänestyksessä. Joka tapauksessa tuollaisen uuden perustuslain, joka perustuu laajoihin kansaryhmiin, se auttaisi eteenpäin demokratian rakentamisessa. Kiitoksia. Me emme ota sinistä korttia käyttöön tässä menettelyssä ilman puhujaluetteloa. Silloin ei voi käyttää sinistä korttia. Nyt Marfil, olkaapa hyvä. Uh, Kiitos puhemies. Ne, jotka alun perin sanoivat, että arabikevästä tuli arabitalvi. Heidät on osoitettu tämä johtopäätös osoitettiin vääräksi. Tapahtumat muistuttavat mieliin Mubarakin kauden ja nuorten toiminta on osoittanut sen, että heidän mobilisointinsa ei ole poistunut mihinkään. Tilanne on kriittinen siellä sorretaan naisia, työläisiä, ammattiliittoja ja massaliikkeet ja ruohonjuuritasolta liikkeelle lähtevä liike menee eteenpäin ja täten näiden kautta ehkä voidaan vastata kansalaisten toiveisiin, joissa on kysymys koulutuksen, terveydenhuollon, eläkkeiden, työpaikkojen ja kunnollisten palkkojen saamisesta näistä ei luovuta äh, muslimiveljeskunnan käskystä tai sen takia, että armeija käskee näin tekemään. Äh, kaikilla on etunsa siinä, että talousjärjestelmästä pidetään kiinni ja että saadaan perustuslaki, joka perustuu äh, tietyille periaatteille. Necessary. Perustavanlaatuistaistelua perustavanlaatuisten muutosten aikaansaamiseksi täytyy käydä. Kiitoksia sitten edustajat Savela. Oh, I didn't hear you, miss. Anteeksi, en kuullut tuo, eh, kun sanoitte nimeni, arvoisa puhemies. Kiitos, että sain eh, puheenvuoron. Kiitos eh, puheenjohtaja. Totesin vain, että herra Mursin, voimmeko luottaa enää herra Mursiin? Historia on osoittanut, että siirtymäkausi on nyt alkanut ja tietyt asiat on saatu kuntoon. Teknistä tukea pitäisi antaa maalle, jotta se saa asiansa kuntoon. Niille, jotka ovat maailman silmissä luotettavia tahoja. Tämä tarkoittaa sitä, että tarvitaan myöskin taloudellista apua, koska maan talous on erittäin huonossa kunnossa. Eivät ihmiset mene kaduille osoittamaan mieltään pelkästään ideologisista syistä, vaan ne menevät kadulle pelkästään taistelemaan jo pelkästään elonjääntinsä puolesta. Rouva ministeri, on erittäin ratkaisevan tärkeää, että taloista apua annetaan maalle. Silo. Seuraavaksi Rova Munis. Tässä oli väärinkäsitys, koska emme tiedä, oliko kyseessä sininen kortti vai cash eye pyyntö Yksi minuutti, Rova Munis. Vähemmänkin kuin minuutti. Meidän ei mielestämme pitää jättää huomiota perustuslakia koskeva kansanäänestystä Egyptissä ja sitä seikkaa, että oppositio on purkanut boikotin tätä kansanäänestystä kohtaan ja että Euroopan unionin vaalitarkkailijat jarkkatarkkailijoiden mukaan Egyptin viranomaiset ovat tarjoutuneet ottamaan vastaan kiinnostuneet järjestöt ja parlamentin jäsenet, jotta nämä voivat tutkia ja seurata, miten tämä kansanäänestys etenee. Thank you. And now I... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa. No ensinnäkin sanon hyvää iltaa kaikille. Ja nyt pyydän, että komission jäsen tekee yhteenvedon tästä keskustelusta, tai pyydän anteeksi pikemminkin pyydän, että neuvosto nyt tekee johtopäätöksiä tästä keskustelusta. Kiitos puhemies. Olemme aina olleet läheisiä kumppaneita historian ja maantieteen ja äh, ja rauhanomaisen naapuruuden tavoitteen takia. Olemme kaikki, olimme kaikki vaikuttuneita, kun egyptiläiset ää, eri elämänaloilta menivät kaduille vuonna 2011 ja vaativat selkeästi ja kovaäänisesti poliittisia ja sosioekonomisia oikeuksiaan. Ja Euroopan unioni nopeasti e-, esitti selkeän tukensa demokraattiselle muutokselle. Tie on ollut äh, kuoppainen ja se tulee sitä olemaan jatkossakin ennen kuin Egypti saa tämä demokraattisen siirtymänsä valmiiksi niin, että ihmisoikeuksia, ihmisoikeudet tarjotaan kaikille. Rahoituksellinen apu äh, komission antaman avun muodossa on seurannut Euroopan uuden naapuruuspolitiikan periaatteita ja lähestymistapaa, joka on arabikevään jälkimainingeissa muotoiltu. Ja uuden lähestymistavan tarkoituksena on antaa lisäapua niille maille, jotka todella ryhtyvät, ja vaka- ryhtyvät poliittisiin ja demokraattisiin uudistuksiin ja vakauttavat niitä niin, että päästään kasvuun, joka ottaa kaikki huomioon ja tuo lisää yhteiskunnallista oikeutta, sosiaalista oikeutta. Näitä periaatteita täytyy täysin toteuttaa kaikissa naapurustomme maissa, Egypti mukaan lukien. Myöskin meidän on muistettava, että suurin osa EU-ohjelmista on suunnattu Egyptilään, Egyptin kansalle ja heistä haavoittuvaisimmille. Tästä voin esittää esimerkkinä sen, että hyväksyimme tänä vuonna äh, tuen, joka tarkoituksena on luoda äh, työpaikkoja ja nuorten työpaikkoja ja lisätä ammatillista koulutusta ja opiskelumahdollisuuksia. Ja sitä toteutetaan paikallisviranomaisten ja kansalaisjärjestöjen toimesta. Tilanne on tällä hetkellä muuttu, muuttumassa koko ajan Egyptissä ja me kaikki olemme yhtä mieltä siitä, että Egypti on meille elintärkeä. Se on tämä elintärkeä Euroopan unionille ja koko alueelleen. Alueellinen ulottuvuus mainittiin ja Egyptin tärkeys tuolla alueella myös Kasan suhteen ja tämä koskee siis myös Lähi-idän tilannetta. Olemme myös yhtä mieltä siitä, että meidän on suhtauduttava tilanteeseen kärsivällisyydellä, sillä siirtymä vie aikaa. Meidän täytyy varmistua siitä, että vähemmistöjen kunnioittaminen ja erityisesti uskonnollisten yhteisöjen kunnioittaminen – ja konsensuksen rakentaminen ovat avainasemassa Egyptin demokratian kehittämisessä. Ja sama koskee myös ihmisoikeuksia. Perustuslain täytyy olla tulosta kansallisen sopimuksen tulosta. Ja tämä on se viesti, jota Euroopan unioni vie eteenpäin egyptiläisille kumppaneillemme. Jatkakaamme työntekoa Tällä hetkellä, kun keskustelemme täällä, niin uusia ehdotuksia dialogia varten on esillä, niistä keskustellaan. Herra Sankintini on sanonut, että kyseessä ei ole mitään megafoneilla tehtävää diplomatiaa, mutta meidän täytyy olla kuitenkin selkeä sanaisia viestissämme. Ja Euroopan unioni tukee demokraattista siirtymää Egyptissä. EU äh, Egypti Task Force perustettiin 13. ja 14. marraskuuta niin, että kaikki tukitoimet, investoinnit, turismi, äh, rahoituksen tuki, taloustuki, avustusten ja lainojen muodossa ovat esillä – poliittinen myllerys, joka nyt on olemassa, niin ei voi asettaa varjoonsa tätä, tämän task forcein toimintaa. Euroopan unioni on ainutlaatuisessa mahdollis- sillä on ainutlaatuinen mahdollisuus tukea Egyptiä ja, ja juuri tällä hetkellä Euroopan unionin sitoumusta vaaditaan yhä enenevässä määrin. Ja lopuksi haluan vielä toistaa sen, että demokraattinen eh, siirtymä on pitkä prosessi, se vaatii paljon työtä, se vaatii sitoumusta ja sisua, kuten myös kärsivällisyyttä. Ja Euroopan unioniin tulee jatkamaan Egyptin kansan tukemista tässä vaikeassa, tänä vaikeana siirtymäaikana. Teemme sen päämäärätietoisesti ja peräänantamattomasti demokratian, ihmisoikeuksien, oikeusvaltion ja hyvän hallinnan hyväksi. Kiitos. Eh, thank you very much. Kiitoksia paljon. Rakozakov Markulissa. Seuraavaksi esityslistallamme on jälleen kerran asia, jonka yhteydessä kuulemme ulkoasiain ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja. Tähän edustajansa nyt puhutaan Israelin hallituksen päätöksestä laajentaa siirtokuntia länsirannalla